Mes chers collègues. Hyvät kollegat, aloitamme kokouksemme. Talousrahaisen valiokunnan ja budjettivaliokunnan yhteinen kokous. Haluaisin teiltä nyt suostumuksen esityslistasta. Ei ilmeisesti ole kommentteja sitä voidaan pitää hyväksyttynä. Ja haluaisin kertoa, että parlamentti ja Euroopan investointipankki ovat päässeet yhteisymmärrykseen tiedonvaihdosta. Tämä tulee Euroopan eh, esirahastoon, strategisten investointien rahastoon. Siitä on paljon keskusteltu ja nyt lopultakin tässä onnistettu, joten tästä tullaan valitetaan puheenjohtaja kokoukselle hyväksymistä varten ja sitten jatkossa puhemestajani voi sen allekirjoittaa. Tämä tullaan myös väittämään teille. Nyt sitten kuuntelemme kahta esittelijämme, herra, ja Bulman ja Fernandes. ja he kertovat, miten ESIR-rahasto e on toiminut. Heillä on 10 minuuttia aikaa yhteensä ja sen jälkeen puheenvuoron saa varjo, saavat varjoesittelijät pari minuuttia kumpikin. Sitten vielä ennen loppua Kuuntelemme Euroopan investointipankin edustajaa, samoin Euroopan unionin komissiota. Meillä on varsin tiukka aikataulu, koska ehdottomasti täytyy pystyä lopettamaan 19.50 mennessä niin, että silloin 19.50 voi alkaa äänestä, äänestäminen kollegojen Beresböge mietinnöstä rahoitus kapasiteetti euroalueella. Ja ymmärtääkseni kello 20 talous- ja raha valiokunta hyvästelee budjettivaliokunnan ja käsittelee sitten itse muita asioita vielä. Nyt annan puheenvuoron herra Bulmanille. Viisi minuuttia. Ja, dank. Äh. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset Jose Manuel Fernandes, kollegani, jonka kanssa esittelen mietinnön Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpanosta. Hyvät kollegat, kyllä. Käsittääkseni hyvää lainsäädäntötyötä on tehty, samoin nopeaa, jotta ESIR saatiin liikkeelle – lainsäädännössä on painotettu uusia asioita. Täydentävyyttä on vaadittu erityisesti ja välittäjä rakennetta, organisaatiota on vahvistettu ja sitä, että pk-yritysten on oltava ihan keskiössä näiden hankkeiden osalta. Me olemme aika tyytyväisiä tähän lainsäädäntöön. Mutta ei aina täytäntöönpanoon. Näyttää siltä, että määrällisiin tavoitteisiin kyllä päästään, mutta epäilyitä on laadun osalta vielä aloitettujen hankkeiden osalta. On pohdittu täydentävyyttä, onko tässä kyse todella täydentävyydestä, täydentävyydestä. Puhu jatkaa ilman mikrofonia. Es gibt Zweifel, Sie hören... Sitten epäillään kestävää täytäntöönpanoa. Säännöt ovat siellä lainsäädännössä, jotka koskevat esimerkiksi tulostaulukkoa, jonka parlamentti otti uudestaan mukaan. Ei voida ajatella, että Euroopan investointipankki vuosikertomuksessaan esittää, että tämä tulee vain tiedoksi, kun katsotaan uusia makrotaloudellisia tekijöitä, mutta ei vaikuta siihen, minkälainen tarjousten ja prioriteettien lista on. Ei voida hyväksyä sitä, että hankkeiden tutkinta jatkuu niin pitkään, että hakemuksen esittäjä ei oikein tiedä, missä mennään. Eikä voida myöskään sallia sitä, että keskeinen väline – esimerkiksi investointifoorumi pienten hankkeiden osalta jää niin vähälle huomiolle. Näitä hankkeita ei oikein ole ollut. Meillä on tavoitteiden osalta vähän ristiriitaa määrällisten tavoitteiden ja laadun välillä, hankkeiden laadun. Mahdollisesti meidän tulisi Esirissä ja investointipankissa vastuullisten kanssa puhua siitä, että tässä saattaa olla vähän konfliktia, kun ajatellaan määrällisiä tavoitteita ja ehdotettujen hankkeiden innovaatioosuutta. Tämä on kysymys, jota pitäisi tarkkaan katsoa ennen kuin ESIR 2 lainsäädäntöprosessiin lähdetään. Meidän pitää olla myös tarkkana, että maantieteellinen investointien jako on sopiva että raha todella menee sinne, missä lisäinvestointia tarvitaan kiperimmin. Tämäkään ei tunnu aina olevan ihan selvää. Me haluamme lisää avoimuutta, se on aivan selvää meidän ehdotuksemme mukaisesti. Ja me haluamme myös puhua siitä, onko hallintorakenne sellaisenaan sopiva. Meidän mielestämme ei vielä aivan. Tässä on liikaa ongelmia avoimuuden seurattavuuden osalta, liikaa kysymyksiä, jotka liittyvät päätöksentekoprosesseihin. Näistä aiheista on keskusteltava ja arviointi kertomuksemme myös vähän provosoi, että päästään tässä keskusteluun kriittisestikin. Tiedän, että Jose Manuel Fernandes kollegani pitää aivan erityisesti silmällä alueella tapahtuvaa täytäntöönpanoa hänelle on aivan erityisen tärkeää se, että hankkeita tukeva infrastruktuuri ei saa olla puutteellista. Me tarvitsemme uusia mahdollisuuksia tarjota apua näiden hankkeiden yhteydessä. Varmasti kollega lyhyesti itsekin puhuu tästä aiheesta ja painottaa sitä. Siksi annan hänen puhua tästä aiheesta. Haluaisin vielä sanoa että järjestimme työpajan. Siellä oli asiantuntijoita. Viime viikolla saimme heiltä paljon kiinnostavaa tietoa. Heidän tietonsa auttavat meitä käymään lisäkeskusteluita ja tekemään tarkistuksia. Me mielellämme keskustelemme kanssanne ja määräaika tarkistusten jättämiselle on 28. päivä helmikuuta. Kiitos. Merci, Monsieur Bulman. Kiitoksia, herra Bulman. Seuraavaksi Jose Manuel Fernandez, budjettivaliokunnan esittelijä. Monsieur le Président, je vais parler en portugais. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Portugalia. Halusin minäkin kiittää toista esittelijää Bulmania siitä kovasta työstä, jota molemmat olemme tehneet tässä asiassa? Voidaksemme tukea Euroopan unionin investointeja? Haluamme vähentää byrokraattista taakkaa, parantaa työpaikkoja, parantaa alueellista kohesiota. Mielestäni voimme sanoa, että Junckerin suunnitelma, ää, eli tämä ESIR-rahasto on saavuttanut tavoitteensa. Sehän on hyvin tunnettu, tämä suunnitelma. 28 jäsenvaltiossa puolentoista vuoden aikana on investoitu aivan suunnitelmien mukaisesti hyvin paljon PK-yrityksiä. Yritysten rahoittaminen on mennyt jopa yli odotusten ja Junckerin suunnitelman vaikutukset. No, ne ovat asia, joita ei vielä voida kvantitatiivisesti mitata, ja tämähän, tämähän on jo tullut mainituksi. Mutta kun ajatellaan näitä tavoitteita, niin ne ovat kyllä tulleet, ne on kyllä täytetty. Ja mitä pk-yrityksiin tulee, niin olemme toden tottakin saavuttanut tavoitteet yliodotusten. Olemme tehneet enemmän kuin oli tarkoitus, mutta siitä huolimatta Euroopassa on vielä investointivajetta. Tämä tarkoittaa sitä, että tätä välinettä sen käyttöä täytyy jatkaa. Se on erittäin tärkeä Euroopan unionin kilpailukyvyn kannalta, investointien kannalta, työpaikkojen luomisen kannalta, mutta ennen kaikkea se on tärkeää, jos haluamme eh, muuttaa itse Euroopan investointipankin kulttuuria. Me toivomme, että eh, kun näitä investointialustoja, platformeja perustetaan, niin niiden avulla voidaan myös vähentää byrokratiaa. No, missä on saatu aikaan parannusta ja missä täytyy vielä saada aikaan parannusta? Kun ajatellaan tämänhetkistä sääntelyä, niin me voimme kyllä tehdä paljonkin parantaaksemme eh, tämänhetkistä tilannetta. Tämä niin kutsuttu täydentävyys on eh, aika hankala, aika kova pähkinä purtavaksi. Meidän täytyy vielä sitä pohdiskella ja parantaa. Mutta kun ajattelemme eh, sitä, ajattelemme tämän asetuksen täytäntöönpanoa, niin investointipankin täytyy ottaa huomioon paitsi lainsäädännön kirjaan myös sen henki ja sitä toteuttaa. Mielestäni emme voi eh, hyväksyä sitä, että ensin hyväksytään jokin asia ja sen jälkeen pidetään sitä vain jotenkin täydentävänä meidän täytyy varmistaa se, että ne hankkeet, ne projektit, jotka hyväksytään, niin ne voidaan myös perustella. Voidaan perustella jälkikäteen, miksi ne hyväksyttiin. Ja ne, jotka hylätään, ne tulee hylätä avoimella tavalla. Hylkääminenkin täytyy perustella. Nämä platformit, investointialustat eivät ole vielä on, toimineet niin kuin niiden pitäisi. Ne oli alun perin tarkoitettu pienille hankkeille, mutta myös sellaisille hankkeille, jotka ovat jäsenvaltiolle tärkeitä. Sellaisille hankkeille, joiden avulla voidaan toteuttaa energiaunionia. Me olemme kovasti taistelleet tämän puolesta, mutta tämä, tätä emme ole vielä saavuttaneet. Sekin on tärkeää, että näitä hankkeita arvioidaan sen perusteella, missä niitä toteutetaan, eli eh, kentän realiteettien perusteella jos ajatellaan 50 miljoonaa Berliinissä, niin sehän on ihan eri summa kuin 50 miljoonaa Lissabonissa. Ajatelkaa, miten paljon 50 miljoonalla voi saada aikaan Pohjois-Portugalissa. Täytyy ajatella, minkälaisia vaikutuksia näillä projekteilla on vaikkapa työpaikkojen luomisessa tai alueellisen koheesion parantamisessa. Meidän täytyy myös parantaa näitä neuvoa antavia keskuksia. Ja jos me näitä neuvoa antavia investointineuvontakeskuksia parannamme, niin niillä on kyllä hyvä, erittäin tärkeä rooli näiden hankkeiden arvioinnissa. Ne voivat tukea näitä hankkeita paremmin. Ja todellakin olisin sitä mieltä, että näiden investointineuvontakeskusten tulisi toimia hyvin. Ne pitäisi saada toimimaan hyvin. Kaikki tämä tietenkin voidaan tehdä olemassa olen asetuksen puolesta, mutta rahasto edellyttää proaktiivisuutta alueiden täytyy osoittaa tahtoa lähteä, näihin hank- lähteä näihin hankkeisiin. Rahastohan on tietysti avoin rahasto, <clears throat> mutta tarvitaan muutakin kuin monimuotoisuutta sektoreittain. Tarvitaan myös alueellista monimuotoisuutta. Emme voi sallia sitä, että hankkeet keskittyvät tietyille alueille. <clears throat> Tämä neuvontakeskus neuvontakeskuksen täytyy olla sellainen, että se pystyy työskentelemään yhdessä alueiden kanssa, alueellisten keskusten kanssa. Me haluamme varmistaa sen, että yksikään alue ei jää investoinneitta. Tällainen neuvontakeskus voi mahdollistaa myös sen, että kohesiopolitiikka voi täydentää asiallisella tavalla esiriä tai tätä Junckerin suunnitelmaa strateginen investointirahasto esire ei tietenkään koskaan korvaa kohesiopolitiikkaa, mutta se voi varmistaa sen, että äh, kohesiorahastot saavat täydentäviä. Kiitoksia näistä suuntaviivoista edistysaskeleista, joilla voidaan parantaa vielä ESIR tehokkuutta. Nyt sitten varjoesittelyiden vuoro. Kaksi minuuttia kumpikin. Hyvät kollegat, pyydän teitä noudattamaan puheaikaa. Ensin herra Karas, mutta herra Aies kuitenkin puhuu hänen puolestaan. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed, uh, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ikävä kyllä kollegani herra Karas ei voi olla tänään paikalla ja hän on EPPn varjoesittelijä ja hän pyysi minua sitten pitämään puheenvuoronsa hänen nimissään luonnollisesti hän haluaa korostaa sitä, että kyseinen arviointi on erittäin tärkeää. Esirin arviointi sitä pitää käyttää siihen, että ei vain tarkastella sitä, mitä on saavutettu viimeisen puolitoista vuoden aikana, vaan mietitään, mitä tulevina vuosina pitäisi tapahtua. Ja jos me todellakin haluamme onnistua ja saada aikaan laadukkaita työpaikkoja ja sen mahdollistavia investointeja, meidän pitäisi olla valmiit tekemään muutoksia Sirin ohjesääntöön, jos sitä pidetään tarpeellisena jotta todellakin saavutetaan ESIRin täysi potentiaali kautta EUn. Herra Karas on tyytyväinen tästä mietinnöstä. Siinä on hyvä tasapaino löydetty hänen mielestään vahvuuksien ja heikkouksien välillä, mitä tulee EFSin täytäntöönpanoon viimeisten puolentoista vuoden aikana. Hän ei ohittele tiettyjä ongelmia, vaan mainitsee ne hankaluudet, joita on olemassa ongelmia liittyy sekä EIP, komission ja riippumattomaan vaikutusarviointiin ja mitä mieltä talous- ja sosiaalikomitea on asiasta samoin alueiden komitea. Hän esittää muutaman kommentin, mitä tulee tulevaisuuden haasteisiin. Ensinnäkin meidän pitää keskittyä selkeästi siihen, että määrittelemme ja parannamme täydentävyyttä ja laadukkaita riskialttiimpia projekteja. Että pitää ottaa huomioon tämä tulostaulu. Hänestä on erittäin tärkeää, että käytämme täysin investointifoorumin potentiaalia ja rahoitamme erilaisista, erilaisista lähteistä, erilaisia hankkeita. Hän hyväksyy myös nämä parannukset, miten on yhteistyön paranemisen kehityspankkien kanssa. Sitten vielä yksi haaste liittyy siihen, että PK-yritysikkunan käyttö tarttuu näihin investointikysymyksiin tehokkaasti ja sitten pyritään laajentamaan takuut kolmansien maiden hankkeisiin. Ja on hyvä lisätä esirin yleistä näkyvyyttä, jotta näihin ongelmiin voidaan tarttua tulevina kuukausina. Herra Karas haluaisi kiittää kaikkia kollegoja, erityisesti yhteisesittelijöitä. Tämä on hänestä hyvä pohja jatkokeskustelulla asiasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa Rova Gades Saval. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kun tässä esittelijät ovat puhuneet, samoin varjoista, niin tässä ei ole juurikaan enää lisää kerrottavaa. Tämä ehdotus, jonka herra Bulman ja Fernandes ovat meille tehneet, hyvin äh, käsittelee kaikkia näitä aiheita, joita meidän pitäisi pystyä parantamaan kun valmistaudumme tähän toiseen osuuteen äh, esirin kohdalla. On aivan selvää, että luvut, joita olemme nähneet, ovat huomattavia lukuja ja tässä on tiettyjä tavoitteita, mutta emme voi tyytyä vain tähän määrälliseen puoleen, niin kuin ne sanottiin, vaan meidän pitää ajatella myös laadullista puolta hankkeissa tässä jo mainittiin täydentävyys, se on meille tärkeä kysymys, haluamme siihen tutustua kunnolla. Parlamentti korosti kovasti täydentävyyttä ja on ihan totta, että kun tätä täydentävyyttä määritellään, se on monimutkaista, mutta kun otetaan huomioon kaikki ohjelmat, joita on ollut investointien kohdalla EU-ssa, niin meidän pitää sitten tarkastella, jos esirahoitusta on käytetty, niin voitaisiinko olisiko voitu rahoittaa tämä muistakin rahastosta. Tämä oli suurimpia pelkojamme. Haluaisin ottaa tiettyjä huolia pois tästä täydentävyydestä. Ehkä jos saisimme enemmän tietoa kriteereistä, joita käytetään, kun arvioidaan projekteja ja valitaan niitä tai esivalinnassa jos näitä tietoja saataisiin, niin voisimme ymmärtää paljon paremmin, että projektit on rahoitettu, ne kyllä täyttävät tavoitteet, jotka on asetettu, mutta monta kertaa meillä ei ole riittävää tietoa, että voisimme tätä puolta arvioida. Sitten maantieteellinen kattavuus, sitä jo käsiteltiin, tämä asia on tärkeä, pitää löytää tietynlainen maantieteellinen tasapaino, sitten pitää parantaa arviointia, ei vain, tai monta kertaa ihmiset haluavat esite- tehdä esittää hankkeita, eivätkä edes tiedä, miten pitäisi toimia tai miten tätä projekti aloitetaan ja miten se voi saada rahoitusta esiristä. Joten tässä esittelyn ehdotus on varsin järkevä. Haluamme parantaa tätä puolta, jos mahdollista. Siis miten voi hakea rahoitusta projekteihin. Kiitoksia sitten Sander Lunes. Ei hän ole paikalla? Monsieur Ounès Vous avez la parole. C'est mon collègue Robert Sille qui prend la parole. Je pensais que c'était marqué. Kollegani Robert Sirkö käyttää puheenvuoron. Monsieur Lounès Oui. Ah, vous avez la parole. So, thank you, Chairman. May I speak? Kiitos puheenjohtaja. Voiko nyt puhua? Olen varjoesittelijä ECRn varajäsenenä. Haluaisin kiittää esittelijöitä tehdystä työstä. Hienoa nähdä, että jotkut huolenaiheet on otettu nyt esiin ja saatu mukaan tähän mietintöön. Maantieteellinen epätasapaino esirinvestoinneissa on ollut merkittävä ongelma. Komissiolta kuulemme lähinnä, miten menestyksekäs esir on ollut, mutta olisi rehellisesti sanottava, että e- EUn 15 jäsenvaltiota ovat saaneet suurimman osan näistä varoista. Ja sitten vuoden 2004 jälkeen liittyneet jäsenvaltiot ovat saaneet paljon pienemmän osuuden tästä virkasta. Ja on ajateltava sitä, että esityksessä haluttiin tukea alueellista ja sosiaalista kohesiota – en halua toistaa sitä, mitä kollegat sanoivat täydentävyyskysymyksistä. Olen täysin samaa mieltä näistä huolenaiheista. Haluaisin kuitenkin sanoa vielä yhden asian, joka on uudempi huolenaihe, joka on tullut esiin, kun näitä hankkeita hyväksytään EIP-Junckerin suunnitelman puitteissa – se, että pyritään yhteistyöhön monien kuntien kanssa Keski- ja Itä-Euroopassa. Sitten puhutaan yksityistä kumppaneista, vaikka kyse on oikeastaan alue- ja paikallisviranomaisten varoista, kun ajatellaan vaikka alueellisia paikallisia liikennehankkeita. Joten lopujen lopuksi tässä syntyy taakkaa veronmaksajille. Meidän pitää kyllä kantaa huolta – näistä tilanteista, jotka ovat yhä useammin esillä, kun poliittiset tavoitteet eivät ole oikeassa tasapainossa. Siksi saattaa syntyä tulevaisuudessa kielteistä vaikutusta esirohjelman kautta. Se on otettava huomioon. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Richard Ashworth seuraavaksi. Il est là, il est là. <coughs> Herr Vorsitzender. Arvoisa puheenjohtaja, minä puhun Richard Ashfordin nimissä. Okei. Okay. Olkaa hyvä. Ja. Niin kiitos. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin sydämestä kiitokset. Haluaisin kiittää molempia esittelijöitä, kollegaa Fernandes ja kollegaa Pulman. Kiittäisin tästä mietinnöstä. Uskoakseni tässä on esitetty aivan oikeita kysymyksiä. Ja voin todella vain painottaa sitä, että esirin liittyviä kysymyksiä on kriittisesti esitettävä, joten jotta tästä hankkeesta saataisiin paras mahdollinen tulos. Kuitenkin ECRlle perustunnelma on tässä vähän turhan myönteinen, koska minä näen kyllä Esirissä ihan perusongelmia. Siinä mielessä, että tässä pyritään ohjaamaan valtion välinein markkinoiden toimintaa ja periaatteessa tämä on jo väärä lähestymistapa. Ja kun toteamme, että investoinneista on puutetta Euroopan unionissa, niin kyllä tuo toteamus on sinänsä varmasti oikea, mutta emme voi lähteä liikkeelle ja sanoa, että – lähdemme puuttumaan tällä tavalla markkinoiden toimintaan. Näin saadaan ehkä vähän jotain aikaiseksi, mutta lopulta kuitenkin varat on käytetty niin, että ei ole luotu mitään kestäviä rakenteita tulevaisuutta varten. Ja tämä on suuri vaara esirin yhteydessä, että tässä luodaan väärä käsitys ja investoidaan sellaisiin aloihin, joista ei tiedetä – voidaanko pitkällä aikavälillä selvitä markkinoilla. Sen takia pitäisi lähinnä puuttua kriisin syihin. Ja syitä pitäisi etsiä siitä, että EUn jäsenvaltiossa on liikaa velkaa. Jotkut jäsenvaltiot ovat ylivelkaantuneita. Ja sen takia taloudet eivät ole välttämättä kilpailukykyisiä. Ja tässä on syypäänä kyllä euro eikä investointien puute. Kiitos. Monsieur Tremosa, mais je ne vois pas Monsieur edustaja Tremusa, mutta en nyt näe häntä. Sitten Nils Turvals. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Demosa ei todellakaan, Tremosa ei tosiaan päässyt paikalle, mutta äh, kuunneltuani esittelijöitä ja luettuani mietinnöt odottelen äh, innokkaasti keskustelua äh, tästä asiasta. Olen huolissani siitä, että että Itä- ja keski maat ovat saaneet vain 9 prosenttia varoista. Mm, tässä luvussa on kyllä nyt jotain mätää, meidän täytyy ymmärtää miksi. Huomaan myös, että tällä hetkellä ESIR ei ole vaikuttanut kauheasti liikenne- ja energiaverkostojen rahoittamiseen. Olen sitä mieltä, että meidän tulisi painottaa sitä, että hankkeiden tulisi olla rajat ylittäviä ja niillä tulisi olla eurooppalaista lisäarvoa. Olen sitä mieltä, että tietyille suurille monikansallisille tulee aivan liikaa rahoitusta sellaisille, jotka ovat lähellä kansallisia hallituksia. Rahaa pitäisi mennä enemmän innovatiivisiin pk-yrityksiin, jotka eivät pysty itse rahoitusmarkkinoilla rahoittamaan itseään. Ja lopuksi sanon, että olen Alde-kollegan kanssa sitä mieltä, että, että tutkimusrahoituksia ja esirahoituksia pitäisi sekoittaa keskenään. Ja nyt puhuin siis Tremosan puolesta ja nyt puhuisin omasta puolestani, olen luultavasti seuraavana listalla. Ensinnäkin haluaisin kiittää sekä Jose Manuelia että Uudoa heidän tekemästään työstä. On helppo nähdä, että he ovat, heille tämä työ on tuttua, joten olemme erittäin hyvän ja kokeneen tiimin käsissä tässä itse mietinnöstä saa hyvän katsauksen siihen, missä olemme ja mihin olemme menossa. Suurimmalta osin olen yhtä mieltä päätelmienne kanssa. Eh, enemmän avoimuutta, parempaa kommunikaatiota tarvitaan, jotta Esir voisi olla menestyksekäs. Mitä PK-yrityksiin tulee, eh, odotukset, on todellakin, odotukset ovat todellakin jo ylittyneet pk-yritysten osalta. Meidän tulisi rohkaista pk-yrityksiä olemaan innovatiivisia ja kehittymään teknologisesti. Teknologiset edistysaskeleet ovat erittäin tärkeitä, jotta halu, jos haluamme alueet samalle tasolle. Olen yhtä mieltä siitä, että tällainen innovointineuvontakeskus on hyvä asia, mutta sitä täytyy vielä parantaa. Meidän täytyy tehdä vielä enemmän alueilla, koska ESIR kyllä pystyy saamaan enemmänkin aikaan. on tärkeää, että pystymme arvioimaan sitä, kuinka pitkälle me olemme jo Esirin kanssa päässeet alun jälkeen. Me olemme alun perin niin vähän eri mieltä tästä investointineuvontakeskuksesta. Jotkut mielsivät sen jonkinlaiseksi foorumiksi. Mm, ja tällä foorumilla tavallaan kaikki ongelmat ratkaistuisivat, mutta tällainen lähestymistapa ei kyllä toimi. Meidän täytyy ymmärtää paremmin, minkälaisia eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä on. Ja tarvitsemme sellaisen investointineuvontakeskuksen, äh, tai useita keskuksia, jotka ovat sijoittautuneena eri alueille. No, näin niin haluan kiittää teitä ja odottelen oikein hyvää yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia. Sitten Guen kaksi varjoesittelijää ovat poissa. Masi ja Niriada, ja sen sijaan heidän nimissään puhuu edustaja Vegas. Eh, boa Eh, Hyvää iltaa. Mitä tulee mietintöön? Haluaisin esitellä GUE-ryhmän kannan Junckerin suunnitelmasta. Peruskantamme on, että me emme tue tätä logiikkaa Junckerin suunnitelman taustalla. Mikä on yksityisten ja julkisten investointien rooli tässä? Meistä tässä tarvitaan julkisia investointeja, jos me tarvitsemme infrastruktuurihankkeita Euroopassa tai yksittäisissä maissa tai alueilla, niin silloin pitäisi edistää julkisia investointiohjelmia, joita julkisesta kassasta rahoitettaisiin. Tässä me puhumme yksityisestä investoinnista. Näyttää siltä, niin kuin markkinoiden epätoimattomuus olisi tällainen mahdollisuus antaa lahjoja yksityiselle sektorille. Miljoonat ihmiset menehtyvät nälkään. Eikö se ole jonkinlaista markkinoiden epäonnistumista tai markkinoiden toimimattomuutta? Ja tässä yritän vain keksiä lisää lahjoja annettavaksi yritysmaailmalle. Että tässä vaiheessa, kun suunnitelmaa täytäntöön pannaan, niin selvästikin sitä voidaan kyllä nyt arvostella, ja me yhdymme näihin kritiikin sanoihin, mitä tulee konsentraatioon, mitä tulee aloihin ja maihin, ja sitten tämä täydentävyyskysymys se on tullut ihan oikein esille, koska se on, monia, on paljon investointeja, jotka olisivat tapahtunut, tapahtuneet ilman Junckerin suunnitelmaakin, joten loppujen lopuksi kaikki nämä eri tekijät tarkoittavat vain sitä, että on varmaankin liian varhaista analysoida kunnolla Junckerin suunnitelmaa. Meillä ei ole ollut vielä kunnosta vaikutusarviointia. Tämä on liian aikaista näin tehdäkään. Kaikkia toimia ei ole vielä todellakaan täytäntöönpanettu paikan päällä. Tietenkin on kommunikaatio-ongelmia ja muita kysymyksiä, joita pitää parantaa, mutta yleisesti ottaen me olemme sitä mieltä, että raha ei ole vielä tavallaan päässyt ruohonjuuritasolle saakka. On nyt todellakin liian varhaista päättää, jatka, jatkaako ohjelmaa vai ei. Ja me vastustamme tätä peruslogiikkaa tämän koko hankkeen takana. Jordi Scholl. Thank you, Chair. Oui. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi kiitokset. Kiitos esittelijöille heidän tekemästään työstä. Pidän hyvänä sitä, miten hyvässä hengessä tässä on tasapainoteltu sen välillä, että kyse on esiristä hankkeesta, jossa halutaan lisävauhtia EUn talouteen kansalaisten etujen mukaisesti ja toisaalta kritisoidaan sitä tapaa, jolla rahasto on hallinnoitu tähän mennessä. Meidän pitäisi muistuttaa siitä, että rahaston tavoitteena, julkisena välineenä, sen pitäisi ennen kaikkea saada strategisia investointiaikaiseksi, joiden kautta – olisi pitkällä aikavälillä etua EUn kansalaisille. Hyvänlaatuisia työpaikkoja, hyvänlaatuinen infrastruktuurin verkko, koulutus, terveys, jätehuolto ja kaikki muut palvelut, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä hyvin toimivassa taloudessa. Alusta asti on puhuttu siitä, että vaikka yksityisten investointien aikaansaaminen on yksi tavoite, se ei ole kesken, vaan – Meille tärkeää on yhteys esirjohtoisten investointien ja kestävien taloudellisten hyötyjen yhteys. Siinä mielessä on liian aikaista tietää. Onko esir ollut tehokas väline talouskehityksen tukemiseen Euroopassa? Lisäksi uskomme, että hankkeissa pitäisi erityisesti keskittyä strategisiin aloihin, jotka noudattelevat EUn politiikan suuntaviivoja ottavat huomioon sosiaaliset edut pitkällä aikavälillä. Siksi olemme pettyneitä siihen, miten esiristä on tuettu fossiilisen polttoaineiden hankkeita. Neljä keskeistä kansalaisjärjestöä on tiukkaan valvonnut energiahankkeita ja neljännes hankkeista tukee fossiilisia polttoaineita. Tämä johtaa siihen, että pitkälle tulevaisuuteen käytetään fossiilisia polttoaineita. Emme voi hyväksyä sitä, että julkisia varoja käytetään siihen, että vaikutetaan kielteisesti ympäristön tilaan ja lisätään tai ylläpidetään edelleen riippuvuutta Venäjästä ja muista energiantarjoajista. Kiitos puheenjohtaja. Marco Valli, vous avez la parole. Valli seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee tähän strategiseen investointirahastoon, siitä olemme keskustelleet jo paljon ja pitkään. Oma ryhmäni pitää tätä strategiaa erittäin tärkeässä roolissa, kun ajatellaan tämänhetkistä kriisiä, meillä on melkoinen kysyntäkriisi, kun taas tämä esir keskittyy lähinnä tarjontakriisiin vastaamiseen. Olen sitä mieltä, tai lähden, lähden tältä pohjalta, kun sanon, että meidän pitää enemmän kiinnittää huomiota tähän kysyntään ja on lähdettävä siitä, että kun projekteihin lähdetään yksittäisten jäsenvaltioiden tarpeiden pohjalta, niin silloin tulokset eivät välttämättä ole parhaat mahdolliset. Mitä tulee tähän täydentävyyteen, olen yhtä mieltä esittelijän kanssa. Meillä täytyy olla useita kriteerejä, jotka liittyvät innovaatioihin, infrastruktuureihin, autoteihin, Ähm, energiainfrastruktuureihin ja niin edespäin. Ainoastaan sillä tavalla saamme lisäarvoa. Ähm, on tärkeää, että viemme koko ajan tätä rahastoa oikeaan suuntaan. Mekin korostamme avoimuutta. Äh, kaikki äh, hyväksytyt hankkeet täytyy perustella avoimesti ja samalla tavalla myös kaikki torjutut hankkeet täytyy perustella, niiden torjuminen täytyy perustella avoimesti. Vain sillä tavalla pystymme arvioimaan näitä hankkeita muutenkin kuin vain ö, niin, että komissio yksipuolisesti niitä arvioi. Merci. Kiitoksia. Varjoesittelijää ei ole budjettivaliokunnasta eikä ekonista enää, joten Marko Zanni saa vielä puheenvuoron. Si, grazie. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikkein suurin ongelma, joka esirissä on nähty, ja joka tässä vipuu vaikutuksessa on nähty, liittyy siihen, että emme välttämättä ole investoineet kaikkein tarpeellisimpiin hankkeisiin ja infrastruktuureihin. Tämä itse asetus ei alun perinkään ollut täysin selkeä ja siksi on ollut aika vaikea ymmärtää, millä tavalla rahat ovat menneet juuri sellaisiin projekteihin, joilla olisi ollut täydentävyyttä. Ehkäpä yli 90 prosenttia prosenttia rahoitetuista hankkeista ei ole, eivät ole täyttäneet täydentävyyden kriteeriä. Eli minä ja minun ryhmäni olemme eh, sitä mieltä, että meidän täytyy nyt arvioida tätä esiriä eh, aika kielteisesti, kun eh, ajatellaan millä tavalla rahoitus on myötävaikuttanut siis kun ajattelemme, onko tullut näkyviä ja konkreettisia tuloksia, niin minun on vastattava, että ei. Meidän täytyy investoida tutkimukseen ja kehitykseen Euroopan unionin sisällä ja meidän täytyy korostaa myös julkista rahoitusta. Tällä hetkellä yksityinen raha, yksity, yksityiseltä puolelta ei välttämättä ole kiinnostusta investoida oikeisiin kohteisiin. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Nyt olemme hiukan jäljessä aikataulussa vartin verran, siksi ei tule tätä keskustelua ilman puhujalistaa. Nyt sitten komissio saa puheenvuoron. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin se on onnistunut suunnitelma toimii odotusten mukaisesti, mitä tulee volyymiin. Samanaikaisesti olemme huomanneet kyllä, että prosessissa on myös paljon puutteita, joihin meidän täytyy puuttua yhdessä parlamentin kanssa. On viisi sellaista aluetta, joissa ehdotamme huomattavia parannuksia. Ensimmäinen täydentävyys Täydentävyys on vaikea käsite. Tätä tarjontaa on vaikea tavallaan todistaa. Olemme jo saaneet huomattavasti edistystä aikana. Mä auttanut pankkeja keskittymään riskisempiin hankkeisiin luokiteltu tavalla, mutta pitää mennä pidemmälle. Ja tämän takia komissio on ehdottanut sitä, että luotaisiin uudet valintakriteerit ja kaikki projekti, kaikkien projektien pitäisi täyttää vaatimukset niiden pitää puuttua äh, tilanteeseen, jos investointitilanne ei ole ihanteellinen tai, tai sitten on markkinoiden toimimattomuus. Sitä tarvitaan avoimuutta. Liian usein ihmiset kyseenalaistavat esir äh, nimikkeen ja syy tähän usein saattaa olla jossakin tapauksessa, että siis suurimmassa tapauksessa tämä johtuu siitä, että informaatiota ei ole tarpeeksi annettu. Minkä takia tällainen EXIR on luotu? Meidän pitää lisätä tätä tiedottamista ja tätä varten komissio on ehdottanut tällaista tulosta taulua sitten, kun äh, hankkeessa on päätetty ja sitten investointikomitea joku joutui tekemään päätöksensä julkisesti ja antamaan perustelut ja toteamaan, että tämä projekti täyttää ehdot koska A ja koska B, koska C, niin että kaikki voivat ihan hyvin ymmärtää, minkä takia hanke on valittu ja tämä päätös on tehty ja näin myös parlamentti lainsäätäjänä voi varmistaa tilivelvollisuusvaatimuksensa. Meidän pitää tarttua myös tähän maantieteelliseen jakoon. Tasapainon komissio ei ole tyytyväinen tämänhetkiseen maantieteelliseen jakautumaan esirissä ja me haluamme puuttua tähän asiaan ja parantaa tätä investointineuvontakeskuksen toimintaa. Sen pitäisi toimia paikallisella tasolla aktiivisesti ja sen pitä, pitäisi laajentaa myös esirin toimintaa niille alueille, jotka auttaisivat hankkeisiin uusissa jäsenvaltioissa. Sitten pitää tehdä vielä enemmän pk-yritysten hyväksi. Tietysti ne ovat jo olleet varsin aktiivisesti mukana, mutta vieläkin enemmän voimme tehdä. Ja vielä lopuksi meidän mielestämme meidän pitää pystyä edistymään ilmastonmuutoskysymyksissä indikatiivinen tavoite on tärkeää. Sitten vielä muutama kommentti lopuksi. Me tuemme täysin sitä, että parlamentti haluaa parantaa verotusvaatimuksia. Se on tärkeä elementti, sen pitää näkyä tässä tekstissä. Ja EIP itse on edistynyt näissä kysymyksissä. Sitten mitä tulee talousarvioon, me ymmärrämme, että jotkut teistä ehkä vasten tahtoisesti ottaisitte varoja cef välineistä verkkojen Euroopasta, koska muutoin, mutta rahat voisivat joutua muuten hukkaan. Sitten hallinnoinnista haluamme tehdä rakentavassa hengessä yhteistyötä parlamentin kanssa, että voimme parantaa hallinnointia vielä entisestään. Kiitoksia puheenvuoron saa Euroopan investointipankin edustaja. Toimitusjohtaja Monterer vielä hyvät naiset ja herrat, meitä on täällä salissa varsin paljon ja pyytäisin, että ei keskusteltaisi naapureiden kanssa, jotta pystymme kuuntelemaan Esirin pääjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Haluan puhua lyhyesti ja hyvin täsmällisesti niistä aiheista, jotka täällä on mainittu. Ensinnäkin olen hyvin tyytyväinen parlamentissa käytyyn keskustelun enää ainoastaan tänä päivänä, koska Esilin täytäntöönpanon osalta parlamentin työ on ollut hyvin tärkeää on nyt ja on myös tulevaisuudessa. Haluaisin puuttua muutamaan seikkaan, jotka ansaitsevat vähän parantamista mielestäni. Maantieteellinen jako on yksi sellainen parantamisen arvoinen seikka. Toisaalta investointineuvontakeskuksen pitää toimia tehokkaammin paikan päällä, ottaa huomioon paremmin alueelliset erityispiirteet. Toisaalta nämä investointifoorumit ja yhteistyö kansallisten kehityspankkien kanssa vaatii vahvistusta. Ja lisäksi eri rahastoja ja esiriä on käytettävä paremmin hyödykseen näiden välineiden yhdistämisen kautta. Toiseksi, olemme hyvin tyytyväisiä asetukseen, jossa tukikelpoiseksi valitaan lisäaloja. Lisäksi mietinnössä katetaan tärkeä aihe, nimittäin rajat ylittävä ulottuvuus. Tällä hetkellä ei ole yhtään rajat ylittäviä hankkeita EU-jäsenvaltioiden kesken. Ja tämä on kyllä täytäntöpanon heikkous. Neljänneksi tarvitsemme tietenkin lisätietoa täydentävyydestä. Tämä tarkoittaa avoimuutta ja jotkut aivan oikein ovat maininneet sen, että asetuksen kautta saadaan oikea perusta neontakomit- investointikomitealle tulostaulikon pohjalta. Investointikomitea kiinnittää todella huomiota tulostaulukkoon ja täydentävyyteen. Ja on tärkeää ottaa kaikki nämä tekijät huomioon ja me annamme lisää tietoa ja tämä luo teille lisävarmuutta. Ja lopuksi pidemmällä aikavälillä tärkeä kysymys on mielestäni markkinoiden kehittyminen sääntelyn puolella. Muistuttaisin kaikkia siitä, että Euroopan investointisuunnitelma perustuu kolmen pilariin. Esir on yksi, sääntely, ympäristö ja neuvontava ulottuvuus ovat yhtä tärkeitä kuin Esir sinänsä. Merci, monsieur le directeur général. Kiitoksia pääjohtaja. Ihan lyhyesti. Kumpikin esittelevä saa minuutin loppukommentteja varten. Kiitän vielä uudestaan tästä mietinnöstä. Se on todella arvokasta ESIR kakkosta varten ja näin voi saadaankaan jatkoa. Ja tämä osoittaa, että ESIR on täytynyt tavoitteensa. Kumpi aloittaa, herra Bulman? Ja, niin arvon kollegat, sydämestä kiitokset. Jose Manuel yhteisesittelijäni ja minä aivan varmasti otamme huomioon teidän kysymyksenne ja kantanne ja katsomme, missä muodossa voisimme täydentää tätä. 28. päivä helmikuuta on määräaikatarkistusten tarkistusten jättämiselle. Muistuttaisin siitä vielä, kiittäisin vielä komissiota. Rangel hyvin täsmällisesti viittasi niihin seikkoihin, jotka komissionkin kannalta ansaitsisivat vähän parannusta. Minusta, usko, että, minusta tuntuu, että parlamentin arviot ovat samantyyppisiä ja että löydämme hyvässä yhteistyön hengessä ratkaisumalleja. Herra Malterer, ilmeisesti Esirin vastuullisten puolelta on valmiutta tukea meitä tässä hankkeessa, ei tämän päivän keskusteluissa ainoastaan, vaan tulevaisuudessakin käytännön työssä, kun haluamme parempaa esir Kiitos. Kiitoksia, Sten Fernandes. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Niin, puolentoista vuoden ajan olemme keskustelleet tästä rahastosta. Meillä on monia kysymysmerkkejä edelleenkin mielessämme siitä, miten hyvin tämä toimii, aivan kuten alussakin oli. Mutta nyt me olemme melko varmoja siitä, että tämän rahaston jatkaminen kannattaa. Me tiedämme, että sadat tuhannet pk-yritykset ovat saaneet tukea ja tämän rahaston jatkaminen, ulottaminen vuoteen 2020 on tärkeä askel. 50 miljardia euroa on tärkeä tavoite, mutta mutta meidän täytyy vielä täsmentää monia asioita uudessa asetuksessa. Eurooppa tarvitsee investointeja, niin yksityisiä kuin julkisiakin. Yksityinen investointi ei ole mikään huono investointi. Ei ole niin, että vain julkinen investointi olisi hyvä investointi. Meidän täytyy puolustaa molempia tyyppejä. Julkista rahoitusta on kovasti suosittu Ähm, tämän rahaston kautta jopa Lissabonin kunta tai alue on pannut paljon rahaa tähän äh, rahastoon. Ja tämä tietysti osoittaa, että rahasto on tärkeä. Vaikka en nyt voi vastata kaikkien kollegoiden kommentteihin erikseen, haluan kiittää kaikkia ko- kommenteista ja tulen ottamaan ne huomioon jatkossa. Mutta jatkossa olisin erittäin iloinen, jos tämän rahaston, tai rahastoa voitaisiin jatkaa. Kiitos. Kiitoksia. Kiitän. Että on saatu lupaavasti tämä rahasto liikkeelle, mutta vieläkin on parantunut varaimme. Luotamme siihen, että te pystytte painostamaan Euroopan investointipankkia ja kaikkia niitä, joiden vastuulla tuota täytäntöönpano on. Nyt päättyy esirkäsittely ja alamme äänestää rahoituskapasiteista euroalueella ja Roberto Gualtieri jatkaa puheenjohtajana. No, uh, we... Kiitoksia kovasti. Mennään äänestämään. Mehän äänestämme nyt Bögen ja Beresin mietinnöstä, joka koskee euroalueen budjettikapasiteettia. Pyytäisin ensin testiäänestystä. Äänestämme koeäänestyksen. Äänestys alkaa. Vielä pari kollegaa Okay, one still to vote. Vielä yksi. Okay, we close the... Äänestys päättyy. Kiitos. Ja nyt aloitamme varsinaisen äänestämisen. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt menemme sivulle 16 tässä äänestyslistassa. 16. Monta sivua. Tarkistus 264. Ketkä puoltavat vastaan? Tyhjää. Hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 307 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 323 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta, E vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sivu 24. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 sivulle mennään. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 38. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 44. Tarkistus 729 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 732 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 sivulla ollaan nyt kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 sivulle mennään kompromissiin B. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lopuksi nimenhuutoäänestyksenä koko mietinnöstä äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 54 puolesta, 28 vastaan, 6 tyhjää. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut esittelijöille. Ja nyt menemme Ekon äänestykseen. Eli pari minuuttia. Yes, Voinko sanoa jotain, puheenjohtaja? Kyllä, se olisi mukavaa. Ja ennen kuin sanotte mitään, niin kerron, että meillä on myös vähemmistö mielipide. Se on ECRn mielipide. Ja se myös kirjataan pöytäkirjoihin. Ja nyt mielelläni annan puheenvuoron esittelijöille. Pöyke. Ja, vielen dank. Niin, kiitos, hyvät kollegat. Tiedätte kaikki, että olemme työstäneet tätä mietintöä noin vuoden ajan. Ja että tämä harjoitus on ollut melko monimutkainen, paljon hyvää tahtoa on ollut ja paljon on pystytty sovittelemaan yhteisiä ajatuksia ja malleja siitä, mitä pitäisi tehdä Euroopan unionissa, joka tällä hetkellä taistelee olemassaolostaan. Eri kantoja siitä on, mikä olisi paras tie. Tämä on tavallista, kun keskustellaan poliittisesti ja kun ajatellaan erilaisia vaihtoehtoisia ohjelmia, joita ryhmillä on. Vaikean alun ja monien tarkistusten jälkeen olimme pyrkineet löytämään aivan uudenlaisen mallin. Ehkä niin, että saataisiin suurempi hyväksyntä niin, ettei valiokunta-aloitteisessa mietinnössä – eksytä näihin moniin kompromisseihin. Niistä on jo keskusteltu monissa paikoissa. Se, että nyt saimme lopputuloksen aikaiseksi ja tiedän, että monia vähän vaivaa tietyt asiat tässä, niin minuakin, mutta kompromissi on kompromissi. Lopulta on kyse siitä, että nyt on löydetty tie, joka mahdollistaa sen, että torstaina kokonaisuus, kolmen mietinnön kokonaisuus antaa meille mahdollisuuden antaa poliittista viestiä. Me Euroopan parlamenttina odotamme, siitä mitä me Euroopan parlamenttina odotamme, mistä haluamme, että päätetään ja keskustellaan. Se, mikä erottaa meitä nyt, tulee lopulta osaksi lainsäädäntöä, jos tämä asia etenee tällä tavalla. Siksi tässä ei tarvitse punnita sillä tavalla jokaista sanaa. Tietenkin on tarvittu tiukat neuvottelut, mutta enemmistönä meidän pitäisi voida ymmärtää meidän velvollisuutemme. Meidän tulee löytää mahdollisuus selkeästi viestiä, että Euroopan parlamentti on valmis huolehtimaan kansalaisten ja valtioiden Euroopan unionin edistämisestä. Ja me olemme valmiita tekemään hankalia päätöksiä. Tiedämme, että kaikkien ei ole niin helppo puolustaa kaikkea äänestettyä kotona. Mutta osa kompromissia, kuten liittokansleri Merkel, Merkel sanoi vuonna 2007 neuvoston puheenjohtajuuden yhteydessä – hän puhui siitä, että suvaitsevaisuus on Euroopan keskiössä ja silloin me ymmärtää myös muiden näkökantoja. Meidän tulee lähestyä näin toisiamme, löytää tie, jonka kautta löydetään ratkaisuja tulevalle työlle. Meillä on ollut vaikeuksia, mutta mielestäni pääsimme tänään tärkeän askeleen eteenpäin. Haluaisin todella kiittää yhteisesittelijää, mutta myös eri ryhmien työn jäseniä, jotka ovat tukeneet tätä työtä. Kiitos oikein sydämellisesti. Työtä on tehty todella intensiivisesti. Ja tänään sanoisin, että tämä ei ole vain tällainen älyllinen harjoitus, vaan toivottavasti, jos torstaina saamme hyvän äänestystuloksen, olemme edenneet. Ottaneet tärkeän edistysaskeleen, kun ajatellaan ratkaisuja, ajatellaan myös sitä, miten uskottavasti Euroopan parlamentti ajaa politiikkaansa sydämestä. Kiitoksia. Pervash Perez. Monsieur le Président, euh, merci de nous permettre. Puheenjohtaja, kiitoksia, että me yhteisesti saamme tässä puheenvuoron. Raimer Böge jo kertoi, että yli vuoden olemme laatineet tätä valiokunta-aloitteesta mietintöä ja nyt näyttää siltä, näytti välillä siltä, että tämä oli aivan äärimmäisen vaikea tätä kompromissia olisi voinut tulla. Mutta itse asiassa tämä oli juuri toisinpäin. Tästä ei tullutkaan mitään helvettiä, koska Raimer Böge ja minä kyllä ymmärsimme keskenäiset toisiamme ja haluaisin kiittää häntä lämpimästi tavasta, johon hän on suhtautunut tähän aiheeseen ja kuinka suurta poista rohkeutta hän on osoittanut eri vaiheissa, jotta pystyimme tätä kautta sitten jatkamaan. Ja hän oli myös älyllisesti rehellinen ja suhtautui tällä tavalla tavalla tämän kysymyksen käsittelyn. Kaikki on vielä pelissä, koska tämä riippuu nyt tuosta äänestyksestä. Uskon, että tämä etappi, jota olemme tässä ohittamassa, on jo hu- varsin huomattava välivaihe ja rohkaiseva merkki. Tämä osoittaa, että parlamentti edelleenkin on se paikka, missä emme laadi vain kompromisseja, vaan löydämme myös tasapainoa. Ja näissä tasapainoissa näiden tasapainojen myötä ehkä toi, muut, muutkin toimijat pystyvät tarkastella, mitä EU:ssa tapahtuu silloin, kun EU, euroalue tarvitsevat ah, vauhtia eteenpäin, kun edessä on moninaisia kriisejä, niin kuin on. Ja nyt kun tästä mietinnöstä äänestettiin, mikä ikkuna ei sulkeudu, vaan päinvastoin. Mutta monet edeltä päättäjämme, en nyt mainitse heitä kaikkia, mutta jos nyt mainitsen vaikka vain vi, tämän viiden puheenjohtajan kertomuksen, eh, tällä tavalla voidaan päästä eteenpäin ja ottaa esille kysymyksiä ja toivon, että tätä kautta erityisesti Euroopan komissio pystyy sitten kun se julkaisee valkoisen kirjansa. Se voi saada innoitusta näiden ehdotusten rohkeudesta ja tasapainoisuudesta, johon päädyimme. Haluan tietenkin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, kaikkia valiokuntien työntekijöitä, henkilökohtaisia avustajiamme, jotka eivät ole säästäneet aikaansa ja ovat tehneet kaikkensa, että tähän tasapainoiseen lopputulokseen on päästy. Kiitoksia kovasti ja onnittelut vielä kerran esittelijöille. Yhteistyö kahden valiokunnan välillä on ollut erinomaista. Haluaisin kiittää tässä esittelijöitämme. He ovat osoittaneet suurta ymmärrystä, sisukkuutta ja rohkeutta. On tärkeää, että Euroopan parlamentti välittää viestin siitä, mitä me haluaisimme tehdä euroalueesta ja missä määrin e- euro on tällainen jatkuva hanke. Äsken puhuttiin esiristä, tätä kautta voidaan täydentää investointivajetta. Ja sanoisin teille, että aivan yhtä tärkeää on palauttaa luottamus Euroopan yhtenäisvaluuttaan, euroon, jos me haluamme vauhdittaa investointeja ja luoda, haluamme luoda työpaikkoja toivon, että täysistunnossa vahvistetaan tämä äskeinen äänestystulos. Kiitos. Thank you. Kiitos. Merci. So I need to ask... Nyt täytyy pyytää teitä tekemään uusi äänestystesti. Ekon äänestystä varten.